Seuraavaksi äänestämme Algirdas Semetan komission jäseneksi nimittämisestä. Muistutan teitä siitä, että kyseinen komission jäsen Otarova kauten paikan hänet valittiin Liet tuon presidentiksi ja luvallanne haluaisin esittää hänelle onnittelut tästä. Äänet puol- niin, nyt äänestämme salaisella äänestyksellä. Äänestämme tästä ehdot- päätösehdotuksesta. Äänestys alkaa. così. Posso chiudere? Hanno votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 461 ääntä. 347 puolesta, 47 vastaan, 67 tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi. Niin, haluaisin tietenkin onnitella uutta komission jäsentä. Seuraavaksi esityslistan mukaisesti äänestämme ehdotuksesta päätökseksi koskien Pavel Samechin komission jäseneksi nimittämistä. Äh, Rova Danuta Hübnerin sijaan. hän on nyt kollegamme ja muistamme hänet hyvin hänen työstään kohesio- ja aluepolitiikan alan komission jäsenenä. Myös tällä kertaa äänestys on suljettu ja nyt äänestämme tästä päätösehdotuksesta. Äänestys alkaa. Hanno votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 474 ääntä, 360 puolesta, 80 vastaan, 34 tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut. Seuraavaksi äänestämme ehdotuksesta päätökseksi koskien Karel de Huhtin komission jäseneksi nimittämistä Louis Michelin tilalle. Hänestäkin on tullut parlamentin jäsen. Äänestämme tästä. Suljetusäänestyksessä äänestys alkaa. Hän tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 472 ääntä, 385 puolesta, 53 vastaan, 34 tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut uudelle komission jäsenelle. Bene. Adesso c'è Mezz'ora dedicata. Seuraava puolituntinen käytetään teidän puheenvuoroihinne enintään minuutin puheenvuoroja. Minulla on täällä valtavan pitkä luettelo puheenvuoropyyntöjä. Se osoittaa, kuinka kiinnostuneita olette tästä. Tämä on kunniaksi koko Euroopan parlamentille, mutta en kuitenkaan voi antaa puheenvuoroa kaikille koska se näitä pyyntöjä on saattaa, tarvitsemme puolitoista tuntia, meillä on kuitenkin käytettävissämme ainoastaan 30 minuuttia. Nyt annan puheenvuoron herra Kelille. Sean Kelly.